Hyvin tehty, herra Lange. Nyt on äänestysselitykset. Uh, Hyvät kollegat, meillä on 50 uh, äänestysselitystä. Minä menen uh, hyvin nopeasti ja minä minuutin jälkeen keskeytän teidät. Meidän täytyy pitäytyä aikataulussamme. Prota, η έκθεση για 2012-2000. Batten, yksi minuutti. Very much, Mr. President. Niin puhemies, minä haluan antaa äänestysselityksen 2012 äh, kalenterista. Me äänestimme äh, aivan älyttömästä asiasta, koska se ei puutu ongelmaan siihen, että meillä on Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissakin äh, parlamentti. Sehän unohdetaan. Kokonaiskustannukset ovat noin 250 miljoonaa euroa kuukaudessa. Minä haluaisin saada antaa ratkaisun, joka on rakennettu rakentava. Eh, sen sijaan, että meillä olisi siis Strasbourgin istunnot, eh, miksi ei olisi yhdellä viikolla kaikki nämä eh, en, ja siellä, siellä olisi neljä ne, istuntoa peräkkäin. Me voisimme olla täällä viikon, täällä Strasbourgissa yksi viikko ja vuodessa ja sitten loput ajat Brysselissä. Näin välttäisimme hankaluuksia. Kiitoksia. Kiitos puhemies näissä kuukausittaisissa migraatioissa on jotain. Me haluamme verokuria ja satoja miljoonia sitten, kun siirretään sihteereitä ja tulkkeja ja muita tänne. Puhumme ilmaston lämpenemisestä ja tuhansia tonneja kasvihuonekaasuja menee ilmaan, kun täällä papereita kuljetetaan Brysselin ja Strasbourgin välillä. Tiedän, että Tämä on symbolinen merkitys Strasbourgin kaupungille ja historialliset syyt ja kaikki tämä muuta. Kyllä tietenkin olisi aika hyvä, että tämä on sellainen eh, toimielin, joka voisi jakaa muiden, monen maan välillä, mutta eikö me ehdottaa, että meillä on täällä pysyvä päämaja, tai sitten Brysselissä pysyvä päämaja. Jompi kumpi pitäisi saattaa, että me, me koko ympäristöämme pilaa tällä ja saisimme myös veronmaksajien rahoja säästetyksi. Herra Galnish, yksi minuutti. Monsieur le Puhemies, äänestys oli enemmistöäänestys, mutta siinä suuntaudutaan sopimuksen henkeä vastaan. Meillä on siinä merkattu 12 istuntoa Strasbourgiin. Jos nyt pyritään muuttamaan sitä, sanotaan, että kaksi istuntoa pidettäisiin samalla viikolla. Tässä halutaan selkeästi kiertää sääntöä, jonka, josta on annettu tuomio myös Luxemburgin tuomioistuimessa, kun on haluttu mennä 12-11. 20 vuotta on jo eh, pyritty eh, näihin muutoksiin, eh, että vietäisiin Strasbourgilta tämä istuntopaikan asema. Olen samaa mieltä, että tämä ei ole kestävä ratkaisu, mutta Washington DC, Euroopan unioni, me olisimme voineet kyllä jakaa toiminnan Strasbourgin ja muiden kesken, että niin muuten äh, tässä puututaan koko ajan Ranskan hallinnon asioihin. Kiitoksia. Yksi minuutti. Puhemies, tämä ei ole Brysselin voitto Strasbourgista, koska Brysselin istuntojen määrä on vähennetty yhdellä myöskin. Eli yksi yksi on tilanne Brysselin ja Strasbourgin välillä. Mutta hyvät kollegat, se mitä olemme tehneet, olemme äänestäneet oikeutta vastaan että elokuun istunto pidetään lokakuussa yksi niistä. Sehän on lain vastaista, koska pitäisi olla kuukausittaiset istunnot, kuten perussopimuksessa lukee. Ja tätä ei voida selittää kustannusten säästöllä, koska kustannukset, jotka ovat muuten 70 miljoonaa, mutta onhan sekin ihan tarpeeksi. Kustannukset eivät tule Strasbourgista, vaan ne tulevat siitä, että perussopimuksen vastaisesti on koko ajan Brysselissä byrokraattisia toimintoja. Keskitytään toimintamme Strasbourgin säästämme rahaa ja sitten meillä on itsenäinen demokraattinen kasvot Euroopassa. Ektesi Fernandes. Fernandesin mietinnöstä seuraavaksi edustaja Alain. Onko hän paikalla? Yksi minuutti. Dank, Herr Präsident. Ich habe Kiitos puhemies. Mä pyysin puheenvuoroja näistä budjettineuvotteluista, koska olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ei aina toimi reilusti, tai meitä ei kohdella reilusti. Mehän olemme, meitä pyydetään säästämään, ja tässä on kyse siitä, että me täytämme tehtävämme. Siinä mielessä Euroopan budjetin äh, kasvattaminen on tärkeää, mutta se on kuitenkin inflaation tason alapuolella jossa ei oteta huomioon sitä, että meillä tulee tänne 18 uutta jäsentä, eikä siinä oteta huomioon myöskään sitä, että Kroatia, äh, Kroatian liittyminen pitäisi rahoittaa ja että muitakin investointeja vielä tulee. Minä oletan, että kuitenkin tässä lopussa, lopuksi löytyy hyvä kompromissiasia. Kiitoksia. Ja nyt me siirrymme seuraavaan mietintöön. Rouva Masoni, yksi minuutti. Grazie, Presidente. La, la Turchia, come tutti sappiamo... Kiitoksia, puhemies. Turkki on, niin kuin tiedämme, strateginen kumppani EUlle ja se on hyvin olennainen ajatellen poliittisia ja taloudellisia etuja Euroopassa. Sillä on avainrooli Mustalla merellä, samoin kuin äh, lähi rauhanprosessissa. 2010 edistymiskertomus äh, Turkista äh, osoittaa, että nyt on poliittista vastustusta Turkissa, kun katsotaan tiettyjä assosiaatiosopimuksen näkökohtia Turkin viranomaiset eivät ole menneet eteenpäin vapauskysymyksissä, ilmaisunvapaus ja vastaavat, vaikka kansalaiset eh, painostavat siihen. Taloudellisista syistä emme voi eh, katsoa sormiemme läpi ihmisoikeusloukkauksia. Niinpä vetoamme, että neuvosto, eh, komissio ei sivuuta myöskään myönteisiä tuloksia, joita on saatu aikaan. Ja Turkki niin me olemme huolissamme siitä, että kumppanuus saattaa johtaa sen, että nopeutetaan eh, liittymisprosessia. Kiitos. Puhuitte yli minuutin ja vähän väärästä mietinnöstäkin, koska Turkimietintö tulee seuraavaksi. Eh, pyysitte myös edelliseen puheaikaa. Niinpä annan teille kyllä puheenvuoron, voitte puhua siitä toisesta. Mutta seuraavaksi Kalinowski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Vesialueet ovat suuri osa planeetastamme, mutta usein emme arvosta sitä potentiaalia, joka on merillä ja valtamerillä ja mikä vaikutus sillä on talouskehitykseen. Atlantin alue on erityisen tärkeä energian ja kalastuksen kannalta 50 prosenttia kalansaalista ja mineraalivaroja, metallia, öljyä ja kaasua. Siellä on myös ilmastonmuutoksia, joilla voi olla katastrofaalisia seurauksia rannikkoalueelle. Sen vuoksi täytyy saada asianmukainen strategia Atlantille, joka vahvistaa hyvää hallintoa ja myötävaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ja ympäristön tilaan. No niin, nyt me menemme eh, Turkin edistymistä koskevaan kertomukseen 2010. Karnowski, yksi minuutti Turkista. Puhemies, joku virhe. Minä teollisuuspolitiikasta halusin puhua globalisaation aikana. Joku virhe tässä on. Przepraszam, panie przewodniczący, pomyłka jakaś nastąpiła. Joku virhe tuli. Minun piti puhua kohdasta, joka koskee globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikkaa. Okay, very good. No niin, hyvä, te puhutte siitä. Te olette Turkin listalla, te puhua siitä, mutta nyt annan puheenvuoron Rova Masonille. Yksi minuutti. Mi scusi Presidente, ma adesso io faccio l'intervento sulla strategia. Pyydän anteeksi. Nyt voin puhua tästä Atlantista, Atlantin strategiasta. Käykö näin? Uh, Ei se ole minun virheeni, kuulitte väärän mietinnön. Teidän pitäisi kuunnella, mistä puhutaan. Kyllä te voitte puhua edellisestä, olkaa hyvä. Yes, yes, yes, yes. Eli tästä Atlantin strategiasta. Niin aikaisemmin annoitte minulle puheenvuoron Turkin asiassa. Niin te jaoitte näitä puheita. Kiitos puhemies. Um, la, la, la strategia... La, mm, no nyt meni vähän konseptit sekaisin, pyydän anteeksi puhemies, niin se eh, kehikko, jossa nyt sitten käydään tätä keskustelua, eh, eli meriympäristö, puitedirektiivi. Niin kuin kollegat sanoivat, meidän pitää katsoa merten suojelua ja meriympäristön suojelua. Tässä on yhteiset periaatteet, joita jäsen, joiden sisällä jäsenvaltioiden pitää kehittää omat strategiansa, kun ne tekevät yhteistyötä kolmansien maiden kanssa päästäkseen näiden vesien hyvään tilaan. Tällä tavalla meidän pitäisikin Atlanttinen strategia rakentaa sille pohjalle, mitä neuvosto <clears throat> viime kesäkuussa esitti mittareiksi Päätöslauselma menee kuitenkin aika paljon pidemmälle aika paljonkin pidemmälle eh, kuin mitä neuvosto on neuvo- eh, asioissa neuvotellut. Se eh, esittää tällaisia makrotaloudellisia, makroalueellisia strategioita Atlantin alueelle. Toivon, että komission tiedonanto kuitenkin no- noudattaa sitä, mitä täällä on sanottu, ja vie, vie nämä asiat takaisin meriympäristöä koskeviin kysymyksiin, eikä, ettei mentäisi pidemmälle kuin mitä tässä nyt on ehdotuksessa tehty. Kiitoksia. Turkin edistymiskertomus Liplevska. Dziękuję panie przewodniczący. Z zadowoleniem Kiitoksia puhemies. Hyvä oli tulos Turkin äänestyksestä. Olen varma, että kannustusta ansaitsevat kaikki ne toimet, jotka saavat Turkista ihmisoikeuksia kunnioittavan ja vapauksia kunnioittavan valtion. Jäsenvaltioiden täytyisi tukea Turkia edelleen sen läpiviemissä reformeissa täytyy keskittyä ongelmallisimpiin kysymyksiin, kuten perustuslakireformi, lehdistönvapaus, naisten oikeudet sekä kansallisten vähemmistöjen oikeudet. Kiinnitän huomiota myös niihin ongelmiin, joita liittyy lisäpöykäyden toteuttamiseen Ja nyt oli liian nopeata tulkille. Tulkki pahoittelee. Serakiani ja Ena Lepto. Serakiani ja yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Ho dato voto favore. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin puolesta Turkki Turkin edistymiskertomuksessa, koska perustuslakiuudistukset, jotka tapahtuivat syyskuussa, ne ovat askel, Turkin askel kohti Eurooppaa, mutta tietenkin edistystä vielä tarvitaan. Esimerkiksi useita toimittajia on pidätetty sen jälkeen. Turkki on Euroopan tai EUn seitsemässä, seitsemänneksi tärkein kauppakumppani ja EU taas on Turkin tärkein kauppakumppani. Tällainen kauppa on auttanut kansoja elämään rauhanomaisesti rinnakkain. Meidän täytyy rakentaa EUn ja, välille, EUn ja Turkin välille siteitä. Esimerkiksi merten valtatie, joka yhdistää eh, nämä kaksi aluetta. Tämä olisi myös osa eh, sitä strategiaa, jossa on tärkeä eh, rautatieyhteys puolelta toiselle. Niin meillä ei olisi niin paljon maantieliikennettä. Vielä Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Turkki on tärkeä naapuri Euroopan unionille. Mietintö ja kertomus osoittaa suuria muutoksia, joita on tapahtunut maassa. Suuren vaikutuksen tekevät muutokset perustuslaissa, jotka demokratisoivat periaatteellisella tavalla elämää Turkissa. On kuitenkin sellaisia alueita, joissa haluaisimme nähdä suurempaa edistystä. Tässä periaatteellinen merkitys on naapurussuhteilla. Ilman Kyproksen kysymyksen ratkaisemista kaikki muutkin asiat joutuvat, pysyvät umpikujassa. Myöskin kansalaisvapaudet ovat tärkeä asia ja uskonnonvapaus. Toivon, että raportin johtopäätökset voivat sallia sen, että voitaan saada aikaan edistystä maasta Turkissa ja että muutoksia tapahdu pelkästään talouden alueella, vaan myös niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä vapauden ja kansalaisoikeuksien kannalta. Thank you. I'm pretty sure. Kiitoksia. Olen melkein varma, että äskeinen puhuja oli herra Zeb eikä herra Vilan. Ö, olenko oikeassa? Jos olen oikeassa, niin sitten herra Vilan nyt. Kiitoksia, puhemies kun osallistuin delegaatiolle viime vuonna Turkissa, niin pystyin omin silmin näkemään integraatioprosessin etenemistä. Täytyy arvioida positiivisesti sitä, että Turkin viranomaiset ovat arvioineet positiivisten naisten oikeuksia, ammattiliittojen oikeuksia, uskonnonvapautta, oikeustoimen uudistuksia tai siviiliyhteiskunnan armeijan yhteistyön parantamista myöskin tiedotusvälineiden vapauden kunnioittaminen, internetin kunnioittaminen, kansalaisvapaudet ja yhdistymisvapaus sekä perustuvanlaatuinen vaalijärjestelmän muutos aiheuttavat huolta myöskin niin sanottujen kunniamurhien asia. Täytyy kiinnittää huomiota myös Armenian ja Turkin rajakysymykseen ja Kyproksen tilanteen tasapainottamiseen. Tuemme päätöslauselmaa, koska tukeminen on myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden intressissä ja siinä mukana on myös Puola. Ja enää lepto. Eh, herra Peipä, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja vielen dank, herra president. Kiitos, puhemies. Turkin edistymiskertomuksessa äänestin tyhjää, ei sen takia, että analyysi olisi ollut väärä kuitenkin lehdistövapaus, ihmisoikeusrikkomukset ja muut ovat vielä kartalla. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitäisi toimia – johdonmukaisemmin ja vaatia seuraamuksia. Jos Turkki ei tee uudistuksia, niin silloin me emme voi enää neuvotella jäsenyydestä. Nyt on aika Euroopan parlamentin eh, pysäyttää tai vaatia näiden eh, liittymisneuvottelujen lopettamista. Edustaja Takkula, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, on aivan totta että turkissa on tapahtunut edistymistä viimeisten vuosien aikana mutta kun me katsomme niitä kriteereitä kööpenhaminan kriteereitä joita meillä on euroopan unionin jäsenyyteen niin turkki on vielä varsin kaukana ja ehkä voidaan arvioida että meidän elinaikanamme ei tule tapahtumaan tämä turkin liittyminen euroopan unioniin. nimittäin niin kaukana vielä on se peruslähtökohta kun puhutaan ihmisoikeuksista eh, naisten oikeuksista lasten oikeuksista jotka ovat kuitenkin kova ydin tätä eurooppalaista unionia eurooppalaista arvoyhteisöä arvoisa puhemies myös on erittäin tärkeää huomioida tämä kyproksen tilanne että jos turkki miehittää puolta e, euroopan unionin jäsenvaltioista kyproksesta kyllä meidän täytyy siinäkin asiassa tiukka olla. emme voi hyväksyä tämän tyyppistä kahden kortin peliä kahta agendaa mitä turkki tällä hetkellä käyttää ja siinä suhteessa meidän pitää rohkaista heitä demokratiakehitykseen mutta hyvin selvästi sanoa ja pitää huoli siitä että euroopan unioni ei kuitenkaan anna periksi omista arvoistaan. Seuraava uh, e puhemies eu n EUn suhtautuminen Turkkiin, uh, sitä pidetään jonakin päivänä sukupolven virheenä me voimme katsoa hyvän tahtoisesti tai sitten katsoa, että miten se tapahtuu ja järjestetään vaihtoehtoja. Nyt kun esitetään mahdollisuutta, että se voisi liittyä ja sitten meillä ei ole mitään aikomusta täyttää näitä vaatimuksia meillä on hyvin vaikeita liittymisiä ollut. Kypros, siellä esimerkiksi äänestettiin äh, suunnitelman puolesta ja me äh, Armenian äh, kansanmurhat ja sitten loppujen lopuksi siellä vain näpäytetään sormia ja se on hyvin kaukana meidän maailmastamme ja siellä myös voidaan kysyä, että mitä toimitaan, kun verrataan tätä esimerkiksi bolsevismiin. Kiitoksia. Seuraava puhuja yksi minuutti. Puhemies, vaikka olen samaa mieltä Piperin aiheesta, äänestin äh, mietinnön puolesta, koska ollaan sanottu jälleen selvästi mietinnön alussa, että pidämme neuvotteluja avoimena prosessina, pitkänä prosessina, jossa on avoin lopputulos. Ja hylkäsimme vihreiden tarkistuksen, jotka halusivat vakiinnuttaa jäsennyksen, kuten aiemmin sosiaalidemokraattia vastaavan asian. Sen vuoksi tämä parlamentti on ehdottanut oikeaa linjaa. Mutta seuraava askel pitäisi ottaa nopeasti ja sanoa reilisti turkkilaisille, kuten Piper vaati, että Turkin jäsenyys ei tule kysymykseen, koska se asettaisi liian suuria vaatimuksia Turkille ja la- laajentaisi liikaa EUta. Poliittisesti integroitu Eurooppa Tyr- Turkki jäsenenä ei ole mahdollinen. Ja tästä valheesta meidän pitäisi, jos väitetään, että näin on mahdollista, niin irtautua. Ja mitä edistys on, se on Turkin itsensä intressissä, se on jäsen Euroopan neuvostossa ja Natossa ja meidän lähinnä liittolaisemme. Nyt seuraavaksi Montenegron yhdentyminen Euroopan unioniin. Senka, yksi minuutti, olkaa hyvä. panie przewodniczący puhemies. Haluaisin liittyä tässä keskusteluun, joka käytiin tässä salissa Montenegron liittymisestä EU-hun. Keskustelun aikana kysyin komission edustajalta ja neuvoston edustajalta tämän prosessin aikataulusta, että milloin Montenegro voi tulla täysivaltaiseksi jäseneksi EU:ssa. Ja valitettavasti konkreettiseen kysymykseen en saanut mitään vastausta. Siitä huolimatta äänestin sen puolesta, että parlamentti hyväksyisi päätöslauselman, koska on tärkeitä syitä. Ensimmäinen syy on se, että, että se on tärkeää Kroatian kannalta, ja toinen syy on se, että se on tienviittä muille äh, Balkanin valtioille, mutta kolmas syy mielestäni on myös hyvin tärkeä. Se on päät positiivinen päätöslauselma, joka näyttää, että EUn arvot ovat edelleen houkuttelevia arvoja. Edustaja Posselt. Herr Präsident, wir brauchen... Puhemies, niin tässä laajentumispolitiikassa tarvitaan jonkunnäköisiä raameja. Ja senpä takia meidän pitää suunnitellun mukaan saada päätöksiin Kroatian neuvottelut kesäkuussa ja Kroatia sitten siitä äänestää syyskuussa. Me haluamme seuraavana vuonna Kroatian mukaan viimeistään yli kahden vuoden päästä. Sen jälkeen mennään sitten eteenpäin, mutta miten sitten? Meidän pitää sitten tämä Kaakkois-Eurooppa jotenkin vähitellen integroita Makedonia ja sitten Montenegro. Ja tämä on sitten signaali kaikkien niiden alueiden maille. Kun ne täyttävät kriteerit, niin niillä on myös paikka meidän riveissämme. Muuten toisin kuin Turkki, ne ovat hyvin syvästi eurooppalaisia valtioita ja niillä on tulevaisuus meidän yhteisössämme. Montenegro on pieni maa, jossa on paljon eurooppalaista perinnettä ja jo, olen jo iloinen, kun neuvottelut sen kanssa aloitetaan piakkoin. Kiitoksia edustaja Jaroka. Mietintö. Stella, minuutti, olkaa hyvä. Presidente. Resta... Arvoisa puhemies, meillä on vielä paljonkin tehtävää, jos haluamme edistää Romanian asiaa. Minä olen samaa mieltä eh, esittelijän kanssa, että eh, syrjintää eh, voidaan torjua, mutta edelleenkin taloudellinen ja sosiaalinen syrjintä vallitsee romaniväestön keskuudessa. Kyse on koulutuksesta, maantieteellisistä tekijöistä ja koulutuksen puutte tarkoittaa myös mm, huonoja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Meidän täytyy miettiä sitä, miten romanit voidaan integroida mm, työtä tekevien joukkoon. Meidän pitää tehdä todella kovasti töitä, jotta saamme aikaan äh, sen, että nämä äh, ihmisoikeusasia saadaan oikealle tolalle. Edustaja Böder, kaksi minuuttia. Vi øh, har øh, diskussioner om här øh, i parlamentet. Kiitos. Niin, äh, tällaisia keskusteluja käydään täällä parlamentissa, vaikka toiset ovat sitä mieltä, että pitäisi saada äh, ottaa ja toiset sitten, tai Euroopan pitäisi toimia ja toiset sitten ovat toista mieltä. Mm, emme voi heittää rahaa kaivoon, mutta tässä ei ole oikeastaan kysymys rahasta, ja sillä tasapainottelusta, vaan tässä on kyse romanin väestöstä. On hyvin tärkeää, että meille tuli tämmöinen mietintö, koska nyt vihdoin ja viimein olemme saaneet aikaan jotain kirjallista siitä, että mitä tulo- tai seurauksia on siitä, että romaniväestölle on jo, väestöä on pyritty integroimaan. Meidän pitää jollain tavalla katsoa, ovatko nämä projektit olleet integraatioystävällisiä tai tehokkaita ennen kuin uusia, uusia varoja kiinnitetään tällaisiin ohjelmiin. Ja sen takia minä äänestin tämän puolesta, koska se on menossa oikeaan suuntaan. Kun hyväksyimme EPn aloitteen, otimme askeleen eteenpäin kohti todellista romaanien mukaan ottamista niissä yhteisöissä, joita niitä, heitä on. Täytyy tunnustaa romaanien perusoikeudet terveydenhuoltoon, koulutukseen, ja niiden haavoittuva asema. Myöskin enemmän koordinointia paikallisen alueviranomaisten tasolla. Hyväksymme tekstin. ja varmistetaan se, että rahoitus todellakin, rahoituksella saavutetaan se, jolle se on korva merkitty ja varmistetaan se, että resurssit käytetään jäsenvaltiotasolla asianmukaisesti. Mutta voidaan tehdä vieläkin enemmän mielestäni mitä tulee romaanien oikeuksien tunnustamiseen ja velvollisuuksiin kansalaisina. Roman täytyy ottaa myös oma vastuu siitä, että Se Presidente. Edustaja Ransa. Niin? di una strategia europea per l'integrazione. Kiitoksia puhemies. EUn romanistrategia mm, edessämme meidän ei pitäisi eh, väheksyä eh, sitä syrjintää, jota ne joutuvat kärsimään, mutta ei tässä pidä myöskään sallia sitä, että eh, lakia rikotaan. Jos katsotaan, että missä tilanteissa romanit elävät, eh, pärjäävät huonosti koulussa ja usein ongelmia on siinä, ettei halutakaan integraatiota ja joskus on myös rikollisuutta, prostituutiota. Tällaista on omassa maassani ja muissakin maissa. Siitä syystä on tekopyhää yrittää syyttää ainoastaan toimielimiä tästä asiasta eikä koskaan miettiä näitä ihmisiä, jotka tähän syyllistyvät. Olen tyytyväinen, että tässä tekstissä ei haluttu viitata 2004 sopimukseen, jossa tarkastellaan mahdollisia syitä eh, julkisen turvallisuuteen siirtää ihmisiä alueeltaan. Seuraava puhuja yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Rova ja Rokan mietintö on hyvin tärkeä. Ja komission tiedonannon ohella. Se voi olla jatkokeskustelujen pohjana, kun perustetaan Euroopan romani, tai tässä romanifoorumissa Budapestissa on hyvin tärkeää huolehtia koulutuksesta, työllisyydestä, asuntooloista, eh, terveydenhoidosta. Ja meidän pitäisi katsoa myös peruskoulutusta erityisesti, jos halutaan eh, romanivähemmistöt eh, integroitua Eurooppaan. Ranska, Bulgaria, Suomi, Italia ovat tuoneet myös esille sen, että on hyvin tärkeää, että komissio vahvistaa tai valvoo sitä, että näitä strategioita sitten täytäntöön pannaan. Tarvitaan myös velvollisuuksia, joita, joita edellytetään romaneilta. Mr. Crocetta. Kiitoksia edustaja Crocetta. Rova Crocetta. Uh, not here. Hän ei taida olla paikalla. Arlaki sen sijaan yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies Minun ryhmäni tukee tätä mietintöä, koska menee oikeaan suuntaan. Siinä halutaan EU-strategiaa ja tiekarttaa romaniväestön osallistamisen. E, tässä on sellainen näkemys, että nyt on e, tietyt heterogeeniset heterogeeniset olosuhteet ja kulttuuriset näkökohdat ovat myös heterogeenisia, mutta siitä huolimatta siinä halutaan tietyt minimistandardit ja tasot, jotta saataisiin käyntiin integraatiopolitiikka. Tässä on loukattu ihmisoikeuksia, kohdistettu sitä romaniväestöön etellen ja halutaan nyt, että yrittäjyyttä lisätään mikrolainojen avulla. Minun ryhmäni painottaa romanilasten koulutusta ja halutaan, että otetaan käyttöön romanien omia asiamiehiä. Kiitos. Kirja Komi, Edustaja Komi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Questa importante relazione d'iniziativa afferma con forza l'esigenza di... Tämä on tärkeä oma mietintö se muotoilee ennakkoehdot, jotka vaaditaan siihen, että saataisiin aikaan yleiseurooppalainen strategia syrjinnän poistamisesta romanien keskuudessa. EU pitäisi saada oikeuspuitteita aikaan, jotta voidaan hoitaa näitä ongelmia tällaisilla ei-sitovilla oikeudellisilla normeilla. Myös tärkeää on se, että saataisiin aikaan pysyvä työryhmä romaniasioiden käsittelyyn, kuten sisämarkkina-asioissa on. Euroopan täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta voidaan varmistaa kaikille kansalaisille, myöskin heikommassa asemassa olemille, pääsy kaikkiin oikeuksiin ja suoja kaikille, kaikille oikeuksille, perusoikeuksille. Jos haluamme sitä, että roman yhteisö integroituisi eurooppalaisiin normeihin, niin sitä täytyy myös vaatia. Antti Noro, kiitoksia puhemies. Tällä, tämänpäiväisellä äänestyksellä pääsimme eteenpäin mm, siinä, että pyrimme ratkaisemaan tämän ongelman, mutta se ei ollut paras mahdollinen päätöslauselma. Siellä oli 300 tarkistusta, jotka mm, oli esitetty ja 28 kompromissia kaikki menivät läpi. Ja ne minun mielestäni ne vesittivät strategian. Tavoitteet kuitenkin olivat selvät. Pysyvän työryhmän pitää varmistua siitä, että saamme kestävää tilastotietoa ja mm, jäsenvaltioiden pitää nimittää yhteyshenkilö eh, niin, että saadaan strategia toimimaan. Me olisimme voineet tehdä enemmänkin, jos olisimme olleet vähemmän eh, tekopyhyjä. Tässä mietinnössä mainittiin Roma, romaniyhteisön eh, velvollisuudet omissa maissaan. Minä toivon, että sellaista tulisi mukaan tulevaisuudessa. Kiitoksia edustaja Angelilli. Bambini, che non vanno a scuola. Kiitos puhemies. Lapset eivät mene kouluun, enemmän lapsia, jotka, jotka valuvat rikollisuuden alalle tietenkin tämmöisiä periaatteellisia lausumia. Lausumien lisäksi me odotamme, että komission ehdotukset huhtikuussa viimeinkin tuovat jonkunnäköisen ratkaisun ja paremman koordinaation jäsenvaltioiden ja, ja, ja toimielinten välillä tämä, tällä romanikysy, tässä romanikysymyksessä. Tavoitteena pitää olla se, että resursseja käytetään paremmin hyväksi ja varmistetaan se, että paikallistasolla hallinnon ei tarvitse vastata kaikkiin haasteisiin haasteisiin yksin. Tähän loppuun voin sanoa, että toivottavasti keskustelemme direktiivissä 38 vielä jatkossa, koska siinä on selkeät edellytykset liittyen tulotasoon, terveydenhuoltoon ja, oikeuksiin oleskeluoikeuksiin. Mutta jos näitä ei noudateta, niin sitten meidän pitää mahdollisimman nopeasti ongelma ratkaista. Edustaja Baltasare. Ho votato a favore di questa relazione. Voglio complimentare. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta ja haluaisin onnitella eh, edustaja Jarokaa eh, hänen työstään. Hän on saanut aikaan hyvän yhteenvedon ja esittänyt tavoitteet ja prioriteetit eh, siellä on esitetty myös takuut siitä, että olisi pääsy eh, koulutukseen joka tasolla ja terveydenhuoltoon, samoin kuin asuntoihin. Eh, tässä eh, halutaan osallistaa romanit, ei ainoastaan integroida heitä, ja siinä on tärkeä rooli myös paikallisviranomaisilla sitten, kun katsotaan yhteisörahastoja. Tässä puutteena on se, että jotkut romaaniväestöt haluavat todellakin, haluavatko he tulla integroiduksi ja mitä sitten, jos he eivät haluakaan. Ja nyt mitä teemme eh, silloin, kun tulee sellaisia ohjelmia eh, käyttöön, jotka eh, eivät välttämättä saa mitään aikaan. Puhe. Repo seuraavaksi, olkaa hyvä. Jarokan mietinnölle, mutta haluan tarkentaa vielä kantaani. Romani kysymys on paradoksaalinen Euroopalle monessa mielessä. Se haastaa Euroopan unionin perusarvot ja ihanteet käytännössä, mutta toisaalta se syntyy yhdestä perusoikeudesta, vapaasta liikkumisesta, joka on yhden kansan eh, eh, perinteellinen tapa eh, elää. Suomessakin on romaneja siellä ongelmana on nimenomaan alhainen koulutustaso ja siitä johtuva työttömyys. sen tähden meidän on nimenomaan juuri tuohon koulutukseen satsattava. pehmeä oikeus ei enää riitä eikä pehmeät toimet. me tarvitsemme yhtenäistä lainsäädäntöä kaikkia sitovia käytännön toimia. kaikki jäsenvaltiot ja kaikki eu toimielimet ovat vastuussa tästä asiasta. Pyhä, eh, puhemies kalite sarakosti, hyvää paaston aikaa! teille kaikille. pán predsedajúci vážené dámy a páni hovoríme o otázkach integrácie e, rómov. rómovia žijú v mnohých e, európskych krajinách žijú tak monissa euroopan maissa e, läntisissä ja itäisissä maissa on kiinnostavaa panna merkille se, että länsimaissa on jo pitemmän aikaa demokratian ansiosta. Ja meillä oli aina paremmat mahdollisuudet tässä meilläkin Unkarissa. Meillä on ongelmia aina olemassa, jotka ovat aivan samantyyppisiä kuin lännessä. Usein sanotaan, että, että tämä integraatio on hyvin tärkeää, että työmarkkinoilla edistytään ja että, että terveyspalveluita on, koulutusta. Hyvin tärkeä vaatimus ja sitä pitää miettiä. Takkula, Edustaja Takkula arvoisa puhemies tämä lvia jrkan mietintö on erittäin hyvä mietintö. luulen että kaikki tässä talossa jakavat sen ymmärryksen että todellakin on aika alkaa toimia euroopan unionin tasolla sen puolesta että kaikilla on tasavertaiset ihmisoikeudet. romanien kohdalla valitettavasti ne eivät ole toteutuneet mutta ei riitä että on hyvä mietintö tarvitaan myös toimia. nyt se kysymys mikä on oleellinen millä tavalla tästä mennään eteenpäin niin että tämä mietintö ei jää vain hurskaaksi toivomukseksi tai erilaisiksi mielipiteiksi vaan se alkaa myös toimia käytännössä niin että me voimme nähdä että romanien asema tulee huomattavasti paranemaan euroopan unionin eh, alueella. on erittäin tärkeää myös seurantajärjestää tälle mietinnölle. ehkä tarvitaan tällainen eu n tason romaniasiavaltuutettu joka raportoi ja seuraa sitä että myös nämä toimet joista olemme päättäneet tulevat käytännössä toimimaan ja niin sitä kautta saadaan tämä asia asianmukaiseen kuntoon. Tämä on nyt Seuraavaksi herra Mastellan vuoro. Nämä ovat viimeiset puheenvuorot aiheesta. Profonda crisi economica ha colpito l'industria europea ne al contempo evidenti... Talouskriisi, joka on iskenyt Euroopan unioniin, on koskettanut sitä tärkeyttä, jota näillä asioilla on. Meidän pitäisi hoitaa asiat niin, että markkinat säätelisivät itseään yksittäisillä toimilla ilman, että jäsenmaat koordinoisivat toimintaa, on välttämätöntä, että meillä on uusi lähestymistapa. On aika, että Euroopan unioni käyttää hyväkseen täysin niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa, jotta voisimme hyödyntää teollisuuden mahdollisuuksia. Teollisuus, sen pitäisi voida säilyttää johtoasemansa avainaloilla. Kun Euroopan unioni valitsee tulevaisuutensa, täytyy valvoa sitä, että integraatio toimii niin, että toimia koordinoidaan mahdollisimman hyvin, jotta saavuttaisimme kasvua ja työllisyyden parantamista esimerkiksi verotoimin. Kiitoksia. Kiitos Rova Massoni. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie Presidente. La relazione Lang eh, affronta un... Eh, Kiitos puhemies. Tämä on mietintö, jossa käsitellään hyvin tärkeitä aiheita, talouskriisi, finanssikriisi, jotka ovat vaikuttaneet teollisuuteemme niin voimakkaasti. Mielestäni tässä vastine on hyvin myönteinen. Tässä mietinnössä tuodaan yhteen kaikki eri muuttujat, jota, jotka tarvitaan, jotta saadaan aikaan täysi talouden elpyminen. Ja tässä korostetaan tietenkin tutkimusta ja sen roolia sekä teollisuutemme rakenteeseen että yrittäjien kokonaisuuteen. Tämä on laajempi lähestymistapa kuin komission lähestymistapa, joka on hyvin konservatiivinen. Kiittäisin esittelijää, että hän käsitteli nämä yli 500 tarkistusta ja sai aikaan hyvän kokonaisuuden tässä tärkeällä alueella. Tämä on nyt puitekehys, teollisuuspolitiikka, joka tuo yhteen eri politiikan alojen osat ja hyödyntää erilaisia valvonta- ja, äh, valvontamalleja sekä ylhäältä alaspäin että alalta ylöspäin. Eurooppalainen patentti on myös asia, jota vastustan, mutta voin silti puoltaa mietintöä, koska on kokonaisuudessaan se on hyvin myönteinen. Seuraava puhuja ei ole paikalla. Sitten edustaja Andrignotti signor presidente Questo rapporto mette in evidenza molti. tämä mietintö alleviivaa monia positiivisia elementtejä. Se korostaa tarvetta, jota monet kansainväliset teollisuusorganisaatiot ovat ilmaisseet. Se, että hyväksymme tällaisen yleisen lähestymistavan, on totta, mutta tässä on elementtejä, joita ei ole käsitelty, lakitoimia, jotka ovat tarpeen erityisesti vahvistetun yhteistyön käyttämiseksi tässä patenttiasiassa me tarvitsemme alkuperäismerkinnän Euroopan tasolla. Tämä on välttämätön asia, jotta voisimme parantaa kilpailukykyä. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä toivon, että sen hyväksyminen saisi kaikki instituutiot toimimaan, jotta voisimme toteuttaa tämän kunnianhimoisen suunnitelman ja jotta saisimme konkreettisia toimia aikaan. Rakalinovski, yksi minuutti panie przewodniczący! przemysł na świecie rozwija się w nadzwyczajnym. tempie. teollisuus kehittyy hyvin nopeasti kaikkialla maailmassa ja jotta emme jäisi Kiinasta ja Intiasta jälkeen, meidän täytyisi tehdä suuria muutoksia. Eurooppa pitäisi tarjota jotakin muuta kuin sitä, että maailmaa vain saastutetaan kemikaaleilla. Pitäisi olla lääkkeitä, innovaatioita, ja tarvitsisimme niitä myös maatalouteen. Minä en tässä yhteydessä puhu mistään suurista karjatiloista tai maanviljelysyksiköistä. Minä haluaisin vain puhua sellaisista toimista, joilla ihmiset voisivat tuottaa terveellistä ruokaa ja sillä tavalla, että voitaisiin investoida uusiutuviin energiavaroihin. Innovatiivisia ratkaisuja me tarvitsemme. Edustaja ako Teollisuuspolitiikka kuuluu talouspolitiikkaan ja sen täytyy johtaa myös kestävään kehitykseen Euroopan Nimittäin Euroopan teollisuus on kilpailu kilpailuvaltti. Meidän täytyy noudattaa aktiivista teollisuuspolitiikkaa. Se on talouskasvun moottori ja se pitää varmistaa sillä tavalla, että meillä on hyvät toimintatavat ja hyvät edellytykset. Tarvitsemme hyviä sopimuksia ja meidän täytyy myös suojella teollisia tekijänoikeuksia. Euroopan unioni pystyy saamaan etua inhimillisillä resursseillaan, mutta sekin edellyttää lisäinvestointeja. Panie przewodniczący, wyroby przemysłowe stanowią niemal 3 czwarte europejskiego eksportu, dając pracę 57 milionom obywateli. Tuotanto vastaa kolmea neljäsosaa viennistä ja hyvin suurta osaa työpaikoissa. Tämän vuoksi teollisuus on erittäin tärkeä taloudelle. Meidän pitäisi vetää talouskriisistä johtopäätöksiä ja vahventaa kilpailukykyä kaikkialla maailmassa ja keskittyä siihen, että turvaamme teollisuuden kehitykselle hyvät mahdollisuudet. Eurooppa 2020 strategia tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja kapasiteetteja modernisoinnille, investointiin, ja muihin teollisuutta koskettaviin asioihin jäsenmaissa. Meidän pitäisi myöskin keskittyä siihen, että työpaikkojen laatu olisi hyvästä, sillä vain näin voimme johtaa Euroopan taloutta. Meidän pitäisi myöskin kehittää integroitua talouspolitiikkaa ja kääntyä tällaiseen tietoon perustuvaan talouteen. Kiitoksia. Edustaja Zanik. Is she here? No. Onko hän täällä? Ei näytä olevan. Edustaja Muscardini seuraavaksi. Presidente, sarebbe inconcepibile. Kiitos puhemies. Ei olisi ollenkaan mahdollista, että jos 57 miljoonaa työntekijää ja hyvin suuri osa bruttokansantuotteesta olisi sellainen ala, jota ei säänneltäisi ja sellaisella politiikalla, joka veisi kasvuun kilpailu kykyistä teollisuutta, jolle, jolle siihen liittyy uusia innovaatioita ja kasvupolitiikkaa. Kansainvälinen kauppa ja erityisesti se, että me saamme kaupallisia tehokkaita sopimuksia, joita voidaan käyttää erilaisten välineiden kanssa, niin se palvelee unionin tulevaisuutta. Tällä tavalla me voimme suojella teollisuutta ja työllisyyttä. Tällä tavalla pääsemme kriisistä ja voimme myöskin varmistaa sen, että valmistusteollisuus on reaalitaloudessa mukana. Mistä Jaar, no. Edustaja Jaar, onko paikalla? Mikro, Kiitos puhemies. Minun mielestäni on hyvin tärkeää se, että me olemme voineet keskustella mietinnöstä ja äänestää siitä. Tietenkin eh, on eh, kaikkein tärkeintä on se, että kriiseistä opitaan ja viime kriisistä olemme oppineet ja tiedämme, että täytyy teollisuuspolitiikkaan puuttua tai edeltävä kriisi, silloinhan oli hyvin paljon ihmisiä, E, jotka ajattelivat, että rahalla ansaitaan rahaa. Teollisuuspolitiikka, e, talouspolitiikka e, on hyvin tärkeä aihe myös meillekin. On hyvä, kun puhumme kestävyydestä, innovaatioista, tulevaisuudesta teollisuuspolitiikassa, mutta meillä on myöskin tässä mietinnössä perinteisiä teollisuusasioita mukana, mikä onkin mielestäni hyvä. Kiitos Kelly, jäänä Edustaja Kelly. Uh, Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Oli korkea aika meille keskittyä teollisuuspolitiikkaan Euroopan unionin tasolla. Tästä ei ole mitään epäilyksiä. Me olemme jääneet viime vuosina jälkeen muihin tärkeisiin maihin verrattuna ja toivon, että pystymme tulevaisuudessa toimimaan toisin. Haluaisin ilmaista huoleni koskien yritysverotuksen harmonisointia. Tämä on jotakin, minkä kanssa emme voi olla samaa mieltä. Tämä on erittäin tärkeä asia meille ja kaikkien maiden pitää pystyä päättämään oma verotustasonsa. Ne maat, joissa teoriassa on hyvin suuri yritysverotus, voivat kuitenkin käytännössä olla tässä asiassa toisenlaisia Kiitos puhemies. Päätöslauselma juontaa juurensa talouskeskusteluumme ja sitä tulee tukea erityisesti juuri nyt, kun maailmanlaajuistuminen haastaa koko Euroopan teollisuuspolitiikan olemassaolon, olisi keskityttävä siihen, miten tehdään todeksi Eurooppa 2020 tavoitteet, yritysten päämajojen ulkomaille muuttaminen, työpaikkojen luominen. Näistä aiheista olisi keskusteltava. Pitääkö meidän menettää perinteiset teollisuuden alamme? En usko niin ja olemme nähneet juuri näin keskusteluissa pienistä ja keskisuurista yrityksistä tärkein haaste on raaka-aineiden saatavuus, erityisesti energia-alalla, on keskityttävä innovaatioon ja tutkimukseen teollisuuden tarpeisiin. On käytettävä myös synergiavaikutusta eri Euroopan politiikan alojen välillä, teollisuus ja maatalous sekä kauppapolitiikan välillä. Kiitos. a favor de esta iniciativa porque la Unión Europea... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, sillä Euroopan unionin täytyy keskittyä erittäin suuresti teollisuuspolitiikkaan ja kriisi ja muiden maiden asettama kilpailu on riski. Meidän täytyy keskittyä suurempaan julkiseen rahoitukseen tulevaisuutta ajatellen. Miksi? Koska tutkimus- ja kehitysrahoitukset voivat innostaa yksityistä rahoitusta ja näin voimme luoda korkeatasoisia työpaikkoja. Meidän täytyy käyttää hyväksymme niitä tieteellisiä ja teknologisia kompetensseja, joita meillä on eri ryhmissä, eri klustereissa ja jotka voivat rohkaista kehitystä. Tämä on Baskimaan tilanne. Se ei ole riippuvainen tällä hetkellä Euroopan unionista, näiden alueiden mukaan ottaminen voisi auttaa meidän teollisuuspolitiikkamme johtamisessa. Edustaja Hänen, onko paikalla? Hyvät kollegat, istunto keskeytetään kello 15 asti. Kiitän. Thank you.